Allora, buongiorno. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille. Istunto aloitetaan. Istuutukaamme nyt paikoillemme. Kuten tiedätte, niin esityslistallamme on tänään komission puheenjohtajaehdokkaan julkilausuma muistuttaisin kollegoita siitä, että tässä keskustelussa ei käytetä catch the eye-menettelyä eikä puheenvuoroja myönnetä sinisen kortin perusteellakaan. Näin siis toimimme ja nyt annan puheenvuoron von der Leyenille, jotta hän voi esiintyä. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Tasan 40 vuotta sitten valittiin Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies Simon Veil. Puhemies Veil esitti oman näkemyksensä yhtenäisemmästä ja oikeudenmukaisemmasta Euroopasta. Simon Veilin ja kaikkien muiden Euroopan johtajien ansiosta – Minäkin voin esitellä teille tänään oman näkemykseni Euroopan tulevaisuudesta. Nyt 40 vuotta myöhemmin voin todeta teille suurella ylpeydellä, vihdoinkin Euroopan komission puheenjohtaja ehdokkaana on nainen. Minä olen johtajaehdokkaana. Kiitos kaikkien niiden, jotka ovat rikkoneet lasikattoja ja perinteisiä malleja. Minä olen ehdokkaana kaikkien niiden ansiosta, jotka ovat rakentaneet rauhan, yhtenäisyyden ja arvojen Eurooppaa. Tämä eurooppalainen aate on johdattanut minun elämääni niin henkilökohtaisesti kuin urallanikin äitinä, lääkärinä, ja naispoliitikkona. Nimenomaan Simon Veilin kaltaisten edelläkävijöiden rohkeus ja uskallus on myös oman Eurooppa-näkemykseni ytimessä. Ja sama Eurooppa-henki tulee olemaan myös Euroopan komission työn ohjenuorana, komission, jota minä aion johtaa. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan perustajat, rakensivat maailmansotien rauniosta erinomaisen tuloksen rauhan, vahvat yhtenäiset markkinat, rajattoman kaupan, matkustamista, tutkimista, työskentelyä. 500 miljoonaa eurooppalaista elää tällä hetkellä Riian ja Limassolin välissä, Atenan ja Lissabonin välissä, vauraudessa ja vapaudessa. Lasteni sukupolvi ei voi kuvitella elämäänsä ilman tällaista Eurooppaa ollenkaan. Kun tämä onnellinen sukupolvi syntyi, myös mekin vanhemmat ajattelimme, että tämä jatkuisi näin aina. Nyt on kaikille tullut selväksi, että meidän pitää taas taistella. Pitää taistella sellaisen Euroopan puolesta, jonka haluamme. Koko maailma kokee haasteita, on murroksellisia kehityssuuntia, jotka eivät jätä Eurooppaakaan huomimatta, on demografinen väestön rakenteen muutos, maailmankaupan globalisoituminen ja nopea työelämän digitaalisuuden tietysti myös ilmastonmuutos on haaste. Mikään näistä kehityssuunnista ei ole uusi. Tieteen maailma on ennustanut ne jo pitkään. Uutta tässä nyt on se, että meillä on Euroopassa sellaisia kansalaisia, jotka kokevat konkreettisesti näitä muutoksia. Oli kyse sitten suomalaisista vehnäviljelijöistä, joita kuivuus on koskettanut, tai oli kyse sitten tappavista hellealoista Ranskassa. Me tunnemme tämän ilmastonmuutoksen hyvin konkreettisesti nyt. Oliko se sitten irlantilaisesta eläkeläisestä, jonka pitää verkkopankissa hoitaa maksujen, tai sitten puolalaista työntekijästä, jonka pitää nyt sitten hakea töitä 20 vuoden jälkeen. Me tunnemme nyt digitalisoitumisen nahoissamme. Euroopassa on myös alueita, joissa koulut, sairaaloita, joita pitää sulkea. Me tunnemme väestörakenteen muutoksen nyt hyvin konkreettisesti. Well, this has left people kaikki tämä on johtanut siihen, että ihmisiltä, ihmisille on tullut sellainen tunne, että heillä ei enää ole yhteyttä yhteisöön. Yksikään näistä haasteista ei lähde pois, mutta niihin on reagoitu eri tavoin. Jotkut kääntyvät kohti autoritäärisempiä hallintoja, jotkut ostavat globaalia vaikutusvaltaa luovat riippuvuussuhteita investoimalla satamoihin ja teihin, jotkut taas käpertyvät protektionismiin. Yksikään näistä vaihtoehdoista ei ole meitä varten. Me haluamme monenvälisyyttä, me haluamme reilua kauppaa, me puolustamme sääntöihin perustuvaa järjestystä, koska me tiedämme, että se on meille parasta. Meidän täytyy toimia eurooppalaisella tavalla. But if we are to go down... Jos me haluamme edetä eurooppalaisella tiellä, meidän täytyy ensin löytää uudestaan yhtenäisyytemme. Jos me olemme yhtenäisiä Euroopan sisällä, niin kukaan ei voi jakaa meitä ulkopuolelta. Jos me silloitamme äh, kuilut, jotka vallitsevat välillämme, me voimme muuttaa huomispäivän haasteet, huomispäivän mahdollisuuksiksi. Arvon puheen, arvo, arvoiset jäsenet, meidän kaikkein tärkein haasteemme on pitää planeetta puhtaana. Se on meidän kaikkein tärkein tehtävämme ja mahdollisuutemme. Minä haluan, että Euroopasta tulee maailman ensimmäinen ilmastoneutraali manner vuoteen 2050 mennessä. To make Jotta näin voisi tapahtua, meidän täytyy ottaa rohkeita askeleita. Tämänhetkinen tavoitteemme vähentää päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ei riitä. Meidän täytyy mennä pidemmälle. Meidän täytyy pyrkiä kunnianhimoisempaan tavoitteeseen. Me tarvitsemme kahden vaiheen lähestymistavan, jotta voimme vähentää CO2-päästöjä vuoteen 2030 mennessä jopa 50 prosentilla, ellei peräti 55 prosentilla. Euroopan unioni tulee olemaan johdossa kansainvälisissä neuvotteluissa, jotta voimme lisätä kunnianhimon tasoa niin, että suuret, suuremmat, kaikki suuremmat taloudet seuraavat perässä, koska me haluamme todellista vaikutusta. Se ei riitä, että olemme kunnianhimoisia koti mantereella, mutta kaikkien muidenkin täytyy noudattaa tätä samaa linjaa. Jotta näin voisi tapahtua, niin aion esittää tällaisen uuden vihreän dealin, Green Deal for Europe, eh, sadan ensimmäisen virkapäiväni aikana. Aion perustaa kaikkien aikojen ensimmäisen eh, ilmastolain, joka eh, tekee 2050 tavoitteesta todellakin lakisääteisen. Me tarvitsemme investointeja, mittavia investointeja julkinen raha ei riitä. Aion ehdottaa kestävän Euroopan investointisuunnitelmaa ja aion muuttaa osan investointipankista ilmastopankiksi. Tällä tavalla saamme biljoona euroa investointeja seuraavan vuosikymmenen aikana aikaan. Tämä tarkoittaa muutosta. Kaikki kaikkien meidän kaikilla sektoreilla täytyy kantaa kortemme kekoon ilmailusta, meriliikenteeseen. Kaikkien täytyy muuttaa tapaansa elää ja matkustaa. Päästöillä täytyy olla se hinta, että se muuttaa meidän käyttäytymistämme. Ja jotta tämä työ saataisiin valmiiksi ja jotta voimme varmistaa sen, että yrityksemme voivat kilpailla tasaisella pelikentällä, niin aion ottaa käyttöön hiiliveron, jotta voimme välttää hiilivuotoa. Mutta se, mikä on hyvää planeetalle, sen täytyy olla hyväksi myös ihmisille ja alueillemme. Totta kai minä tiedän, kuinka tärkeitä kohesiorahastot ovat, mutta me tarvitsemme enemmän. Me tarvitsemme oikeudenmukaisen siirtymän kaikille, Kaikilla alueilla ei ole samat lähtökohdat, mutta meillä kaikilla on sama päämäärä. Tästä syystä aion ehdottaa oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa, jotta voimme tukea niitä, joihin tämä vaikuttaa eniten. Tämä on eurooppalainen tapa. Me olemme kunnianhimoisia, me emme jätä ketään taakse ja me tarjoamme tulevaisuuden näkymiä. If we... Jos me haluamme menestyä, tässä kunnianhimoisessa tavoitteessamme ja suunnitelmassamme, niin me tarvitsemme vahvan talouden, koska se, mitä käytetään, se täytyy ensin ansaita. Ja tämän vuoksi meidän täytyy vahvistaa talouksiemme selkärankaa, pk-yrityksiä. Pk-yritykset ovat innovatiivisia, ne ovat yrityshenkisiä, ne ovat joustajia, ketteriä, ne luovat työpaikkoja, ne tarjoavat ammattikoulutusta nuorille. Mutta ne voivat tehdä kaiken tämän ainoastaan, jos niillä on pääsyä pääomaan kaikkialla näillä suurilla sisämarkkinoilla. Äh, hankkiutukaamme eroon rajoista, avatkaamme ovet. Äh, saattakaamme lopuksi, lopultakin pääoma markkinaunionin valmiiksi, koska pk-yritykset ansaitsevat tämän. And we need to meidän täytyy tehdä myös työtä vakaus- ja kasvusopimuksen parissa. Me tarvitsemme investointeja ja uudistuksia ja siksi meidän täytyy varmistaa se, että näin voidaan myös tehdä. Meidän täytyy käyttää kaikkia sääntöjen mahdollistamia joustovaroja. Me olemme ylpeitä taloudesta, me haluamme tehdä siitä vahvemman, mutta tässä on selkeä yksinkertainen logiikka – Ihmiset eivät palvele taloutta, vaan talous palvelee ihmisiä. Meidän sosiaalinen markkinataloutemme Sosiaalisen markkinataloutemme täytyy todella sovittaa yhteen markkinat ja sosiaalinen puoli, ja siksi haluan keskittyä eurooppalaiseen ohjausjaksoon, jotta voimme pitää huolen siitä, että pysymme kestävän kehityksen tavoitteiden tiellä. Ja minä aion puolustaa reilua verotusta olipa kyse sitten ihan kivijalkateollisuudesta tai kivi, eh, digitaaliteollisuudesta, kun teknologiset jättiläiset eh, tekevät valtavaa voittoa Euroopassa, niin se on tietenkin ihan eh, hyvä, koska me olemme avoin markkina ja meillä on avoin kilpailu. Mutta jos nämä jätit tekevät voittoa niin, että hyödyttävät meidän että niin, että ne käyttävät hyväkseen meidän koulutusjärjestelmäämme ja sosiaaliturvajärjestelmäämme, niin emme voi hyväksyä sitä, että ne vain hyötyvät meistä, mutta eivät maksa veroja. Jos, eli hyväksi käyttävät verojärjestelmäämme. Kyllä niiden täytyy jakaa myös taakka. Arvon jäsenet. Eurooppalainen tapa tarkoittaa sitä, että me käytämme kaiken potentiaalimme hyväksi, talenttimme, lahjakkuutemme, monimuotoisuutemme, ihmisemme. Kyse on siitä, että luomme reilumman ja tasa-arvoisemman unionin. Tämä on johtotähtenäni joka ikinen päivä, kun olen virassani, kuten se on tehnyt tähänkin saakka. Me olemme kulkeneet pitkän tien siitä, kun olin perheministeri äh, ja minun piti puolustaa vanhemmuus, äh, vanhempain lomaa ja niin edespäin. Mutta tämä taistelu ei koskaan pääty. Edelleenkin kovat, kovasti työtä tekevien perheiden on vaikeaa ansaita riittävästi rahaa, jotta pärjäisivät jokapäiväisessä elämässä. Pitää pitää huoli siitä, että työstä maksetaan palkka. Sosiaalisessa markkinataloudessa jokainen henkilö, joka tekee koko päivä työtä, niin hänen tulisi ansaita minimipalkka, jolla voi saada säällisen elämän. Therefore... Sen vuoksi aiomme kehittää puitteiston, jossa kunnioitetaan eri työmarkkinoita, mutta kaikkein optimaalisin vaihtoehto olisi se, että olisi työehtosopimus, neuvottelut työnantajaliittojen ja ammattiliittojen välillä, koska nämä keskenään räätälöivät minimipalkan aloilla ja alueilla. Totta kai ymmärrän sen, että meillä on erilaisia malleja, mutta meidän täytyy luoda puitteet. Ja haluaisin, että niitä, jotka menettävät työpaikkansa, suojellaan paremmin silloin, kun vaikkapa talouteen, talous kärsii kolhun. Euroopan työttömyys- ja uudelleenvakuutusjärjestelmä suojelisi kansalaisia ja työmarkkinoita, kun tulee ulkoisia shokkeja. Tietenkin on myös kansallisia työttömyyskorvausjärjestelmiä, mutta tämä, tällä, tämä vakuutusjärjestelmä on järjestelmä, jota tarvitaan Euroopassa. I also... Haluaisin myös enemmän tasa-arvoa ja reiluutta nuorille. Nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä 14 prosenttia Euroopassa. Se vaihtelee kuitenkin 5-40 prosenttiin joissain maissa. Me emme voi hyväksyä tätä. Nuorilla ihmisillä on toiveita, he haluavat tulevaisuuden työtä ja meidän tehtävämme on auttaa heitä saavuttamaan tämä. Siksi aion varmistaa sen, että tämä nuorisotakuu, joka, al, joka aloitettiin kun olin työministeri neuvostossa, että se, haluan, että se toimii mahdollisimman hyvin joka ikisessä jäsenvaltiossa ja minä aion tukea Euroopan parlamentin pyrkimystä kolmenkertaista Erasmus-budjetin seuraavassa pitkän aikavälin budjetissa. We have... Meidän täytyy pitää huolta kaikkein haavoittuvaisimmista lapsista. Meidän täytyy torjua köyhyyttä. Seitsemän lapsen äitinä tiedän, että se määrittää koko lapsen elämää. Jos lapsi pääsee kouluun, harrastamaan urheilua, musiikkia, saa terveellistä ravintoa, saa rakastava, elää rakastavassa ympäristössä. Me tarvitsemme tällaisen lapsitakuun, jotta voimme taata sen, että joka ikinen eurooppalainen lapsi, joka on sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden vaarassa, pääsee perusoikeuksiin käsiksi, kuten koulutukseen ja terveydenhoitoon se antaa lapsille voimaa ja maksaa itsensä takaisin myöhemmin tämä investointi. Ja tämä on osa toimintasuunnitelmaani, kun haluan, että sosiaalioikeuksien pilari alkaa toimia. Ja aion va- vaku- pitää huolen siitä, että myös sukupuolten tasa-arvo tulee toteutumaan omassa komissaarien kollegiossani. Jos jäsenvaltiot eivät ehdota riittävästi naiskomissaareja, niin minä en epäröi. Minä aion pyytää uusia nimiä. <clears throat> Vuodesta 54 alkaen, 58 alkaen on ollut 183 komissaaria. Vain 35 näistä oli naisia. Se on vähemmän kuin, vähemmän kuin 20 prosenttia. Me edustamme puolta väestöstämme. Me haluamme oman reilun osuutemme myös vallasta. Meidän täytyy puhua myös avoimesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Jos ö, yksi viidestä naisesta on jo kärsinyt fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta, ja 55 prosenttia on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi, niin tämä ei ole yksin naisten ongelma. Minä aion ehdottaa, että naisiin kohdistuva väkivalta otetaan perussopimuksessa määriteltyjen EU-rikosten luetteloon. Olen vakuuttunut siitä, että jos me silloitamme tämänkin aukon keskenämme, niin me olemme vahvempi myös unionina. Arvon jäsenet, Euroopan, Euroopan sivilisaation kehto on kreikkalainen filosofia ja roomalainen oikeus. Euroopan mantereemme on käynyt läpi synkimmät vaiheensa, kun diktaattorit – johtivat meitä, eikä meillä ollut oikeusvaltiota. Vuosisatojen ajan eurooppalaiset ovat taistelleet niin kovasti vapaudestaan ja siis vapaudestaan. Ja nyt oikeusvaltion tarkoitus on suojella kaikkein heikoimpiakin. Siksi emme voi tehdä kompromisseja, kun kyse on oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisesta. Aion pitää huolen siitä, että käytämme koko työkalupakkimme Euroopassa tämän asian edistämiseksi ja tuen myös EUn laajuista oikeusvaltiomekanismia, eikä tämä ole mikään vaihtoehto olemassa oleville mekanismeille, vaan lisä niille. Komissio tulee aina olemaan riippumaton perussopimusten vahti oikeus, oikeu, oikeus on sokea. Oikeut, kan, oikeusvaltiota täytyy suojella aina, kun sitä vastaan hyökätään. Arvon jäsenet, oikeusvaltioperiaate on universaali. Se, sitä on sovellettava kaikkiin. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana yli 17 000 ihmistä on hukkunut Välimerellä. Siitä on tullut yksi vaarallisimmista rajoista – maailmassa. Merellä velvoitteemme on pelastaa henkiä. And in our treaty... Perussopimuksissamme ja yleissopimuksessamme ö, on kirjattuna myös velvoite kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa. Euroopan unionin täytyy puolustaa näitä arvoja. Euroopan unioni tarvitsee humaaneja rajoja. Meidän täytyy pelastaa henkiä, mutta pelastaminen yksin ei riitä. Meidän täytyy myös vähentää laitonta maahanmuuttoa. Meidän täytyy torjua salakuljetusta, järjestäytynyttä rikollisuutta, meidän täytyy pitää kiinni turvapaikkaoikeudesta ja meidän täytyy parantaa pakolaisten tilannetta esimerkiksi humanitaaristen käytävien keinoin UNHCRn kanssa yhteistyössä. Me tarvitsemme empatiaa ja määrätietoista toimintaa. Minä tiedän, kuinka vaikeaa ja vaikeita nämä keskustelut ovat ja kuinka ne jakavat mielipiteitä. Meidän täytyy ottaa huomioon ihmisten legitiimit huolet ja pohtia sitä, miten voimme päästä yli mielipideeroistamme. Minä aion ehdottaa uutta maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta, jossa käynnistetään myös Dublinin uudistus. Tällä tavalla meidän pitäisi saada toimiva Schengenin alue, jossa valitsee vapaa liikkuvuus. Sehän on meidän vapauksiemme kulmakivi. Ja on tärkeää, että vahvistamme myös e Frontexia. Meidän täytyy saada 10 000 Frontexin rajavalvojaa vuoteen 2024 mennessä. Meidän täytyy uudistaa turvapaikkajärjestelmäämme. Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä on se, mitä me tarvitsemme ulkorajamme voivat olla vakaat ainoastaan, jos me avustamme riittävästi jäsenvaltioita, niitä jäsenvaltioita, joilla on pahimmat paineet sen vuoksi, että sijaitsevat kartalla jossain paikassa. Me tarvitsemme solidaarisuutta, meidän täytyy auttaa toinen toisiamme. Me tarvitsemme uuden taakanjakotavan ja meidän täytyy tehdä reilu yhteistyötarjous alkuperä- ja kauttakulkumaille. Se on molempien puolien etujen mukaista. Meidän täytyy luvata taloudellista kehitystä, äh, investointeja. Me tarvitsemme vakautta ja turvallisuutta, jotta ihmisillä on tulevaisuuden näkymiä. Haluaisin kertoa teille tarinan juuri tulevaisuuden näkymistä. Neljä vuotta sitten olin onnekas kun sain ottaa vastaan 19-vuotiaan syyrialaisen pakolaisen kotiini ja perheeseeni. Hän ei puhunut saksaa. Hän oli eh, saanut tuta kauheita asioita sisällissodassa. Hänellä oli syvät arvet. Mutta nyt eh, neljä, neljä vuoden kuluttua hän puhuu sujuvasti saksaa, hän puhuu sujuvasti englantia, tietenkin arabiaakin. Hän on hän opiskelee tällä hetkellä iltaisiin ylioppilastutkintoa varten ja hän, on, hän tekee yhteistyössä, yhteisössään päivittäin työtä. Ja jonain päivänä hän haluaa palata kotiin. Arvon jäsenet, puolustusministerinä olen useaan otteeseen käynyt tällä sodan repimällä alueella. Enkä koskaan unohda Irakin e, entisen presidentin Masunin sanoja. Hän sanoi, että me haluamme enemmän Eurooppaa täällä. Maailma haluaa enemmän Eurooppaa, maailma tarvitsee enemmän Eurooppaa. Mielestäni Euroopalla tulisi olla vahvempi ja yhtenäisempi ääni maailmassa ja Euroopan täytyy toimia nopeasti. Ja tästä syystä meillä täytyy olla rohkeutta tehdä ulkoasiain päätöksiä määräenemmistöllä ja meidän täytyy seistä näiden päätösten takana. The cornerstone. Meidän kollektiivisen puolustuksemme kulmakivi tulee aina olemaan NATO. Me tulemme pitämään yllä transatlanttisia suhteita ja meidän täytyy olla enemmän eurooppa, siis eurooppalaisempia. Siksi olen <clears throat> luonut eurooppalaisen, me siksi olemme luoneet eurooppalaisen puolustusunionin. Kun puhutaan turvallisuudesta ja puolustuksesta, niin se on osa meidän kattavaa turvallisuuttamme. <clears throat> Vakaus syntyy aina diplomatian, sovittamisen ja jälleenrakentamisen kautta. Naisemme ja miehemme tekevät työtä rintarinnan poliisit, diplomaatit ja kehitysaputyöntekijät ja arvon jäsenet. Nämä naiset ja miehet ansaitsevat meidän suurimman kunnioituksemme ja tunnustuksen siitä palveluksesta, jonka tekevät Euroopalle. Enkä voi puhua Euroopasta puhumatta UK-laisista ystävistämme vuonna 2016. Ensimmäistä kertaa historiassa jäsenvaltio päätti lähteä Euroopan unionista. This is a... Tämä on erittäin vakava päätös ja me olemme pahoillamme siitä, mutta me kunnioitamme sitä. Sitten yhdessä tämänhetkisen UK äh, hallituksen kanssa Euroopan unioni on tehnyt kovasti työtä voidakseen järjestää UK järjestyksen mukaisen poistumisen. UK kanssa on tehty äh, poistumissopimus ja se antaa varmuutta, kun taas Brexit loi epävarmuutta. Se säilyttää kansalaisten oikeudet ja säilyttää myös vakauden ja rauhan Irlannissa. Olen kuitenkin valmis laajentamaan vielä tätä vetäytymispäivää tai pitkittämään vetäytymispäivämäärää, jos tarvitaan vielä lisää aikaa hyvistä syistä. In any case. Joka tapauksessa UK pysyy liittolaisenamme, kumppaninamme ja meidän ystävänämme. Arvon jäsenet, kun tulin Strasburgiin 13 päivää sitten, minä lupasin, että tulisin kuuntelemaan. Minä olen kuullut teidän huolenaiheitanne, toiveitanne, odotuksianne. Olen kuunnellut, ne, ne poliittiset suuntaviivat, jo, joista tänään puhun, heijastelevat näitä keskustelujamme teidän kanssanne. Ja sen perusteella, mitä olen kuullut, olen tehnyt johtopäätöksiä ja olen tehnyt päätökseni. Ensinnäkin haluan, että Euroopan kansalaisilla on johtava ja aktiivinen osa ja rooli kun rakennamme unionimme tulevaisuutta. Haluan, että heilläkin on sanansa sanottavanaan Euroopan tulevaisuutta koskevassa konferenssissa, joka alkaa vuonna 2020 ja joka kestää kaksi vuotta. Toiseksi, haluan, että teemme yhteistyötä voidaksemme parantaa Spitzenkandidaatten järjestelmää, kärkiehdokasjärjestelmää. Meidän täytyy tehdä siitä avoimempi niin, että äänestäjät ymmärtävät sen paremmin ja meidän täytyy put- hoitaa tämä rajat ylittävien vaaliluetteloiden kysymys, jotta Euroopan vaalit ovat täydentävä väline Euroopan demokratialle. Ja kolmanneksi, kyllä, minä tuen Euroopan parlamentin aloiteoikeutta. When this... Kun tämä par- parlamentti ähm, hyväksyy päätöslauselmia äh, jäsentensä enemmistöllä tai pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia, niin minä sitoudun vastaamaan tähän pyyntöön lakiehdotuksella niin, että kunnioitan myös oikeus, oikeasuhteisuusperiaatetta ja subsidiariteettiperiaatetta. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että meidän vahvempi kumppanuutemme tulee auttamaan myös siinä, että kansalaisten äänet tulevat kuuluviin. Puhemies. Isäni oli 15-vuotias, kun karmaiseva sota päättyi, se toi Saksaan ja koko maan osaan kuolemaa, hävitystä ja tuhoa. Isäni kertoi lapsilleni minulle ja kuudelle sisaruksellemme usein tästä. Hän erityisesti kertoi siitä, mitä se tarkoitti hänelle, että muut valtiot ojensivat meille taas kätensä ja ottivat meidän takaisin demokraattisten kansojen pariin – hän aloitti tarinansa hiljateräsyhteisöstä ja sanoi alkuun, me käymme taas kauppaa keskenämme ja kun kauppaa käydään keskenään, niin silloin syntyy ystävyyksiä ja ystävät eivät ammu toisiaan päin. Hän oli Hans van der Gröbenin kabinettipäällikkö Walter Hallsteinin komissiossa ja myöhemmin sitten kilpailupääosaston pääjohtaja. Sen takia olen syntynyt Brysselissä ja tunsin itseni eurooppalaiseksi ensin ja sitten myöhemmin koin itseni saksalaiseksi ja alasaksilaiseksi. Sen takia minulle on olemassa vain yksi asia, se, että pitää vahvistaa ja yhdistää Eurooppaa joka on minun kanssani valmis vahvistamaan Eurooppaa, kasvattamaan ja kuku, antaa sen kukoistaa, saa minusta intohimoisen taistelijan puolelleen mutta joka haluaa heikentää Eurooppaa, luolla jakolinjoja ja heikentää sen arvoja, saa minusta kiivaan vastustajana. Kun isäni oli vanha ja jo elämänsä ehtoo puolella, niin silloin hänen tarinansa Euroopasta oli muuttunut. Hän ei puhunut enää pelkästään sodasta. Hän sanoi, että Eurooppa on kuin pitkä avioliitto. Rakkaus ei ehkä enää ole niin suurta kuin ensimmäisenä päivänä, mutta se syvenee ja koska tiedämme, että voimme luottaa toisiimme hyvinä ja huonoina aikoina, ja koska tiedämme, että me saatamme riidellä, mutta voimme löytää taas sovinnon, ja tiedämme, että me saa ikinä unohtaa, miksi tämä liitto on solmittu alun alkujaan. Kaikki tässä salissa elämme Euroopassa, joka on kasvanut, kypsentynyt ja vahvistunut. Siinä on nyt 500 miljoonaa asukasta. Yli 200 miljoonaa ihmistä kävi äänestämässä Tällä Euroopalla on vaikutusvaltaa. Tämä Eurooppa haluaa kantaa vastuuta itsestään ja tästä maailmasta. Se ei ole aina helppoa, sen tiedän. Se on kivuliasta ja vaativaa, mutta se on jaloin velvollisuutemme. Ihmiset haluavat nähdä, että saamme aikaan tuloksia, että etenemme. Nuoret vaativat tätä. Minun lapseni sanovat minulle ihan oikeinkin, että älkää nyt viivyttelkö saakaan nyt jotain aikaan. Ja tämän takia olen tässä mukana. Tämän takia haluan komission puheenjohtajaksi. Tarvitsen teidän tukenne ja avun tätä varten. Tämän takia vetoan kaikkiin eurooppalaisiin. Se on arvokkainta, jota meillä on. Es lebe Europa! Vive l'Europe! Long live Europe! Eläköön Eurooppa, kiitos. Grazie. Kiitoksia. Grazie alla signora von der... Kiitoksia kovasti, Rova von der Leyen. Kiitoksia kovasti teidän puheestanne. Ja nyt annan puheenvuoron ryhmien puheenjohtajille. Ensinnäkin Manfred Weber, ole hyvä. Arvoisa Rova van der Leyen, puhemies, kollegat vaalien, tai siis kun valitsimme kaksi viikkoa sitten, nyt, tai puhemiehemme nyt valitaan komission puheenjohtaja. Kiitos Ursula von der Leyen ideoista, pragmatiikasta, ehdotuksista, joka liittyy Euroopan tulevaisuuteen. EPP-ryhmä pitää vaalilupauksen keskiössä. Annamme ihmisen lupauksia. Ne ovat meille lähtökohta. 40 miljoonaa ihmistä on vuonna 138 EPP-meppiä. 40 miljoonaa ihmistä, heitä vasta, kohta meitä on velvollisuuksia ehdottavat, että kannamme näitä teemoja me, joita olemme luvanneet panna täytäntöön. Oikeudenmukainen Eurooppa, tarvitaan yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille, tarvitaan modernia Eurooppaa, jossa pysymme johtavina tutkijoina maailmassa. Tarvitaan turvallinen Eurooppa, joka torjuu laitonta maahanmuuttoa ja samaan aikaan auttaa ihmisiä hädässä maailmalle avoin Eurooppa, joka käy kauppaa ja vahvistaa kumppanuksia Afrikassa ja ekologinen Eurooppa, ympäristö-Eurooppa, joka suojelee ympäristöään ja ilmastoaan ja ottaa huomioon myös sosiaalista taloudelliset vaikutukset. Ursula von der Leyen on kristillisdemokraatti. Hän on vannoutunut eurooppalaisen takia. Tulemme yhdessä hänen kanssaan vaalilupauksemme varmaan täytäntöön. Euroopan puolue tulee Ursula von der Leyen tänään tukemaan yhtenäisesti ja valitsemaan hänet. Haluan kiittää Franz Timmermansia, Ska Kelleria, Bas Eichhautia ja muita heidän vaalitaistelustaan. Ja olen käynyt hänen kanssaan vaalikamppailua ja olemme kuitenkin asiallisesti keskustelleet että demokraattina olemme nyt kunnioittaneet valtuusta 201 miljoonaa ihmistä Eurooppa-vaaleissa äänesti. Millainen demokratian juhla se olikaan? Ja toiveena on nyt saada eurooppalainen, demokraattinen Eurooppa. Viimeisten päivien kehityskulut ovat tätä vahvaa viestiä, tai ne eivät ole aina vahvistia kuljettaneet mukanaan. Demokraattinen nyt ehdot, heitä ei ole aina käsitelty oikeanlaisesti – tässä on tapahtunut hala, mutta tässä ei voida korjata viikoja lisäämällä vanhoja viikoja. Nyt tarvitaan toimintakykyistä Eurooppaa ja vakaata Eurooppaa. Tämän takia minun ryhmäni kaksi viikkoa sitten tuki David Sassolia, sosiaalidemokraattista puhemiesehdokasta. Ja odotan tänään EPPn puheenjohtajana, että te tuette Ursula von der Leyen ja komission puheenjohtajaksi. Minä juuri sanon tänään, että meidän pitää pystyä luottamaan toisimme vain. Näin Eurooppa voi onnistua. Luonnollisesti. Natürlich. Totta kai. Tulevana viitenä vuotena meidän pitää puolustaa demokratista Eurooppaa. Tarvitaan parempaa valvontaa, mitä täytetään EU-oikeus muun muassa, ja kärkiehdokkaasmenettelyä pitää vahvistaa myös, jotta kabinettipuolen päätökset ovat menneisyyttä viimeinkin. Minä ja ryhmäni tulemme taistelemaan sen puolesta, että on Eurooppa, joka kuuluu ihmisille. Meille kristillisdemokraateille tämä on nyt murroksen päivä. Haluamme nyt kääriä hihat ja ryhtyä töihin Ursula von der Leyen uutena komission puheenjohtajana. Kiitos. Grazie, presidente Weber. Kiitoksia. Seuraavaksi Garcia Perez SED-ryhmästä. gracias, Kiitoksia, arvoisa puhemies. Hyvä rouva von der Leyen. Tänään on tärkeä päivä, historiallinen päivä. Me olemme käännekohdassa Euroopan unionissa ja oma poliittinen ryhmäni, niin sen ytimessä on Eurooppa-henki. Me haluamme jatkaa yhteisen Eurooppamme, Eurooppamme rakentamista. Meillä on vastuu kansalaisia kohtaan. Kansalaiset ovat antaneet meille, osoittaneet meille luottamusta. Me haluamme toimia vastuullisesti ja meidän täytyy seuraavien viiden vuoden aikana luoda pohja kestävälle Eurooppa-hankkeelle, joka palvelee kaikkia eurooppalaisille. Sallikaa minulle, että muistan teille tärkeästä eurooppalaisesta, joka 40 vuotta sitten käytti puheenvuoron täällä Euroopan parlamentissa. Puhun Willy Brandtista. Tämä tapahtui vuonna 1979 ja hän silloin esitti pyynnön, joka tänään pitää muistaa. Hän valitteli sitä, miten hitaasti eurooppalainen demokratia etenee ja miten vaalien järjestämisessä kesti liian pitkään. Hän oli myös pahoillaan sitä, että instituutiot olivat vielä kovin kaukana kansalaisista. Tämän takia hän, Willy Brandt pyysi Euroopan parlamentin jäseniltä, että he pystyisivät ylittämään erilaiset ideologiset erimielisyys inhimillisyytensä ja pystyisivät ratkaisemaan ihmisten ongelmat ja ennen kaikkea luomaan yhteyden nuoriin. 40 vuotta myöhemmin tämä keskustelu on eläväisempi kuin koskaan. Sosiaalidemokraattien mielestä Euroopan demokratia etenee edelleen liian hitaasti. Me asetimme paljon luottamusta tähän kärkiehdokashankkeeseen, mutta tällä kertaa me Tämä ei nyt toiminut, me emme kuitenkaan luovuta. Eurooppa ei voi enää peruuttaa. Tämän vuoksi me luotamme rouva von der Leyen ja me toivomme, toivomme, että 2024 tämä kärkiehdokas hanke otetaan jälleen mukaan. Meidän täytyy pystyä toimimaan niin, että nykyhaasteisiin meidän voidaan vastata ja meidän täytyy tietää, että saada tästä vakuus Rova von der Leyen, että meidän täytyy olla varmoja, että hän pystyy johtamaan meitä siihen muutokseen, mitä Euroopan kansalaiset ja nuoret eurooppalaiset pyytävät. Puhe johti hyvään suuntaan, siinä ehdotetaan uudistuksia. Nyt teillä on mahdollisuus vielä konkretisoida tätä enemmän. Te haluatte vastata eh, ilmastonmuutoksen haasteeseen ja tuoda tämän eh, lainsäädäntöön myös mukaan. Tämä on aivan välttämätöntä. Me tarvitsemme myös sitovia eh, tavoitteita, jotta voidaan 2030 mennessä täyttää päästötavoitteemme. Mutta meidän mielestämme on aivan äärimmäisen tärkeää, että kukaan ei tässä jää jälkeen. Tämän vuoksi me haluamme oikeudenmukaista siirtymää. Lisäksi tarvitaan investointisuunnitelmaa kestävää Eurooppaa varten. Erittäin tärkeää on se, että tässä yhtenä tärkeänä osana täytyy olla julkiset investoinnit. Kun me eurooppalaisessa ohjausjaksossa puhumme kestävän kehityksen tavoitteista. Me emme halua, että tätä pidetään pelkästään periaatteena, vaan meillä täytyy olla indikaattorit, joilla tätä edistystä mitataan. Hallitusten täytyy investoida sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jolla huolehditaan ihmisistä ja jolla luodaan perustat kestävälle tulevaisuudelle. Olemme iloisia, että e, esimerkiksi työllisyysturva on otettu mukaan Rova von der Leyenin puheessa. Meidän täytyy suojella eurooppalaisia. Me täällä omassa poliittisessa ryhmässä me tuemme aina eurooppalaista sosiaalista pilaria, ennen kaikkea nuorisotakuuta. Rouva von der Leyen, tässä täytyy olla paljon tiukempia köyhyyden torjumisen osan, osalta. Politiikkaa täytyy rahoittaa, jokaisen täytyy toimia, myös suuryritysten, teknologiayritysten. Te haluatte, haluatte, haluatte että ne omalla veropanoksellaan myös antavat panoksensa yhteiskunnalle. Millä tavalla aiotte parantaa vielä uusien yritysten, nuorten työntekijöiden asemaa? Me haluamme tämän asian osalta ryhmässämme lakia. Sitten olen iloinen siitä, että me olemme sukupuolten tasa-arvokysymyksessä samalla, linjoilla. Poliittiselle ryhmällämme on selkeä tavoite. Meillä täytyy olla sitova strategia, jossa muun muassa otetaan seksuaaliväkivalta yhdy, rangaistavaksi. Me haluamme uutta mekanismia, jolla varmistetaan lainsäädännön täyttäminen. mistä tämä mekanismi muodostuisi? Me monet täällä olisimme tyytyväisiä, jos kuulisimme sen, että te todella aiotte pitää kiinni niistä vaatimuksista, joita nykyinen komissio, eritoten komission jäsen Frans Timmermans on asian osalta tuonut esille. Maahanmuuttokysymyksen osalta olemme tyytyväisiä ehdotuksenne suuremmasta solidaarisuudesta ja Dublinin sopimuksen uudistamisesta, Dublinin järjestelmän uudistamisesta. Meidän täytyy, me tarvitsemme lisää solidaarisuutta, meidän täytyy vahvistaa näitä käytäviä. Me, kysymys on ihmisten henkien pelastamisesta. Me tarvitsemme pelastusjärjestelmää, joka ei rankaise kansalaisjärjestöjä. Vain tällä tavalla me voimme vastata tilanteen vaatimukseen. Rova von der Leyen, me kuuntelemme teitä. Me emme halua institutionaalista kriisiä, joka hidastaisi entisestään tarvittavien muutosten tekemistä, mutta tarvitsemme takuut siitä, että tulevina vuosina Eurooppa voi todella ryhtyä tarvittaviin toimiin. Ryhmäni tekee päätöksen tänään iltapäivällä. Me teemme sen ajattelemalla Euroopan parasta, niiden naisten ja miesten parasta, jotka haluavat itsellensä takaisin uskon Eurooppa-hankkeeseen. Me haluamme enemmän Eurooppaa, me haluamme parempaa Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenjohtaja Cholos, olkaa hyvä. Doamnă președintă desemnat, Parlamentul în fața căruia vă aflați astăzi nu a fost niciodată atât de important și de implicat. Puhemies, parlamentti ei ole ikinä ollut tietoisempi tästä vastuustaan. Tiedätte erittäin hyvin, että neuvostokin on tässä jakautunut tässä oli kyse kokonaispaketista, kompromissista ja taustalla pitkät neuvottelut. on hyvin äh, surullinen siitä, että itä- ja Länsi-tasapaino ei toteudu tässä paketissa. Ja olisi parempi, jos komission kollegio olisi tasapainoisempi tässäkin suhteessa. Nyt ei ole enää pakettia, tiedät on nimitetty ehdokkaaksi perustuen myös näihin lupauksiin, jotka tehtiin. Haluamme varmistaa, että Eurooppa edistyy ja odotamme tässä myös paljon vaalien jälkeen. Kärkiehdokasmenettely tarkoittaa sitä, että kaikki eurooppalaiset saavat olla mukana valitsemassa komission puheenjohtajaa, mutta se ei ole nyt toteutunut ja tämä pitäisi muuttua. On hienoa minusta, että puhuitte tästä konferenssista Euroopan tulosuuden suhteen. Tämän pitää mahdollistaa demokratisoimisprosessi. Eurooppalaisista pitää tietää, että viime päivien aikana olemme neuvotelleet kanssanne, siis Euroopan myönteiset ryhmät ainakin, ja tässä meillä, tai tässä löysimme yhteisen poliittisen alustan. Jos me valita teidät, niin tarvitaan tietysti yhteinen puitteisto komission ja, puhe- ja parlamentin välillä. Tarvitaan selkeät tavoitteet tulevalle viidelle vuodelle. Ryhmämme on valmis tukemaan teitä jossa lupaatte uudistaa Eurooppaa. Ehdotuksenne tänään olivat hyvin selkeitä. Ainakin Euroopan myönteiset voimat voivat teitä tukea ja näin ollen voidaan rakentaa sellaista Eurooppaa, joka luo toivoa ja luottamusta. Ennen vaalejahan sanottiin, että tulemaan paljon Euroopan vastaisuutta vaaleissa, että Euroopalla tulee paljon hankaluuksia vaalien jälkeen, mutta tältä ei ole näyttänyt. Euroopan myönteiset voimat ovat edelleen hyvin vahvoilla tässä parlamentissa. Emme saa nyt tuottaa pettymystä miljoonille eurooppalaisille, jotka sanovat kyllä Euroopalle. He odottavat, että oikeusvaltioperiaatetta suojellaan. Emme saa myös unohtaa myöskään miljoonia nuoria, jotka, valitsi, jotka äänestivät emmekä myöskään niitä, jotka haluavat taistella ilmastonmuutosta vastaan, jotka haluavat hyviä työpaikkoja. Emme saa myöskään yrittäjiä ja maanviljelijöitä pettää. He haluavat, että Eurooppa luo heille mahdollisuuksia ja haluamme talouden, joka palvelee ihmisiä ja joka on kuitenkin myös ympäristömyönteinen, se toimii kestävästi, mutta myös ottaa huomioon uudet teknologiat ja digitalisoitumisen. Sen pitää olla mahdollisuus eikä uhka. Sisämarkkinoita pitää vahvistaa ja purkaa byrokratisoitumista ja sen pitää tuoda mukanaan hyvinvointia ihmisille. Odotamme teiltä myös, Rova von der Leyen, että johdatte Eurooppaa, Eurooppa myönteisesti. Eurooppa ei ole vain byrokraattinen elin, vaan myös poliittinen tavoite. Jos parlamentti valitsee mitä toivon, niin tulette silloin usein kuulemaan, että monet asiat eivät ole mahdollista ja monta asiaa ei voi muuttaa, mutta teidän pitää tuo muutos saada aikaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Lamberts, olkaa hyvä. Notre maison commune brûle. Meidän yhteinen talomme palaa biodiversiteetti ja luonnonvarat hiipuvat. Äh, tämä talo palaa myös teknologian vallankumouksen äh, vuoksi ja se palaa myös, koska oikeusvaltio on äh, taantumassa. Ja nyt tarvitaan hyvää tahtoa, mutta se ei riitä. Me tarvitsemme tiukkaa määrätietoisuutta, jotta jotta voimme silloittaa sen kuilun, joka vallitsee eri tahojen välillä. Ja me vihreät peräänkuuluttavat muutosta, me tarvitsemme tällaista muutosta. Nyt me kolme viikkoa sitten te ette vielä voinut, arvon von der Leyen, kuvitellakaan, että te olisitte tässä tilanteessa, jossa nyt olette, ja siksi täytyy oppia nopeasti. En tiedä, olemmeko vielä vakuuttuneita teidän määrätietoisuudestanne muuttaa Eurooppaa. Tietenkin olen iloinen siitä, että te puhuitte konkreettisista toimista, muun muassa tasa-arvosta ja Sanoitte, että te haluatte vähentää 50 prosentilla vuoteen 2030 äh, mennessä päästöjä, hiilipäästöjä, ja te puhutte myös hiiliverosta ja äh, Puhutte myös nuorisotyöttömyydestä. On hienoa, että rohkeasti puhutte näistä asioista, mutta vaikka puheenne oli konkreettinen, äh, vielä on paljon mm, mm, muutakin, mitä toivoisimme. Entäpä nämä ilmastovaatimukset pitäisi ottaa huomioon, kuinka kiire meillä on. Ja meidän ei pidä asettaa omille toimillemme ja tavoittelemme ehdoksi sitä, että muutkin ovat valmiita etenemään. Kun hiilen hinta nousee, niin se vaikuttaa kaikkiin eikä tässä ole kyse ainoastaan Euroopasta ja ilmastosta, vaan monesta muustakin asiasta. On tärkeää, että verotus on oikeudenmukaista. Ja kun puhutaan ympäristöstä ja resurssien ja biodiversiteetin hiipumisesta, niin tällä alalla yhteinen maatalouspolitiikka on erittäin tärkeässä asemassa. Sillä on katastrofaalisetkin vaikutukset. Mutta tämä on teille edelleen tabu suuret ja hienot kunnianhimoiset tavoitteet jäävät tiettyjen intressien varjoon. On tärkeää, että ymmärrämme, että miten globalisaatio tuhoaa maapalloa ja lisää epätasa-arvoisuutta. Me tarvitsemme selkeät kestävän kehityksen tavoitteet. Tällaisten esimerkiksi sopimuksissa olevien kestävän kehityksen lausekkeiden tulisi olla sitovia niiden tulisi sitoa myös investoijia. Ja kun puhutaan maahanmuutosta, niin te kyllä, on suuri häpeä, että unioni edelleenkin käyttää hyväkseen tällaisia sortuneita valtioita omien rajojensa pystyssä pitämiseksi. Ja on muistettava, että eurooppalaisella rahalla rahoitetaan myös Libyan, Libyan vartiostoja. Ja te puhutte täällä sopimuksesta, mutta sellaista ei ole olemassa. Se on hyväksytty, se, se on ehkä viiden, se on muutamien hyväksymää, mutta sitä ei ole olemassa. Ja kun puhutaan oikeusvartiosta, teidän ehdotuksenne ovat aika hataria edelleenkin. Ja jos halutaan, että eurooppalaisia arvoja kunnioitetaan kaikkialla, niin silloin täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, mitä esimerkiksi Unkarissa ja Puolassa tapahtuu. Yhteenveto. Siellä, missä tarvitaan suunnanmuutosta, on muistettava niin, niin te, ne, te puhutte aika ää, äh, epämääräisin sanoin näistä demokraattisista ja sosiaalisista yhteiskunnallisista muutoksista. Arvon von der Leyen, alle ö, viivaisin sitä, että meidän ryhmämme on vaivojaan säästämättä halunnut luoda Eurooppa-myönteisen ja muutosmyönteisen ö, voiman. Me olemme tietenkin iloisia siitä, että olette kohteliaita meidän suuntamme, mutta emme ole ihan varmoja siitä, haluatteko todellisen allianssi meidän kanssamme. Mutta kuten viimeksi sanoin, niin tai siis me, me olemme valmiita siihen, että te vakuutatte meidät siitä, että teidän ehdotuksenne ovat tämän demokraattisen ja yhteiskunnallisen kiireen tasolla. Odotamme teiltä tätä. Kiitos. Grazie. Onorevole... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Moitten, olkaa hyvä. Puhemies, kollegat, rova ministeri von der Leyen. Tänään parlamentissa meillä on tärkeä henkilöstöpäätös. Komission puheenjohtajan virka on merkityksellinen unionille ja sen jäsenvaltioille. Näin ollen tämä päätös tehdä hyvin harkitsevasti. Vain erittäin päättävä henkilö tulee kyseeseen tähän virkaan. Ministeri von der Leyen, kaikilla kunnioituksilla kohtaan. Meidän ryhmä Identiteetti ja demokratia on sitä mieltä, että te ette näitä vaatimuksia täytä perustelen lyhyesti. Ensinnäkin me saksalaiset äh, olemme saaneet kokemuksia teidän tavastanne tehdä politiikkaa. Vuosien myötä Saksassa olemme nähneet teidät perheministerinä, työllisyys- ja sosiaaliministerinä ja sitten vielä myös puolustusministerinä olette ollut Saksassa. Missään virassa ette ole toimineet Saksan kansan äh, edun puolesta ja olette epäonnistuneet näissä tehtävissä. Saksan sotavoimat, äh, armeija on tästä kärsinyt, se on nyt kurjemmassa tilassa kuin koskaan, eikä puolustuskykyinen. Ja varmasti Saksan sotavoimissa hengähdetään hokasta helpotuksesta, kun luovutte virastanne, jos niin käy. No, Saksan hallitukset ovat usein lähettäneet Brysselin poliitikkoja, mutta se ei nyt voi enää olla tässä lähtökohtana. Meistä mikään ei puhu sen puolesta, että teidät valittaisiin komission puheenjohtajaksi. Ette varmasti tule toimimaan paremmin kuin edeltäjänne. Te vain esitätte tällaisia tyhjiä lupauksia, joita ette varmasti tule täyttämään me emme ole ainut kriittiset tässä. Vasemmista ja liberaalit puhuvat tässä Puola- ja Unkari-menettelystä, jota pitää kiinni ECR-ryhmässä sanotaan, että pitää, tai ECR-ryhmässä sanotaan, että toista asiaa. Te olette hyvin ristiriitaisesti puhuneet eri ryhmien kokouksissa ja tänään puhutte siitä, että luvatte kaikille jotain. Tämä on klassinen esimerkki valtavirtapolitiikasta, että tyhjiä lupauksia. Pelaatte tässä Jekyll ja Hyde tyyppistä peliä ryhmien välillä, jotta saatte tarpeeksi ääniä, että teidät valitaan. Ongelmanne tässä on, että teiltä puuttuu visio modernista, nykyaikaisesta unionista, joka palvelee ihmisiä ja kansoja, joka keskittyy pelkästään ydintavoitteisiinsa. Päinvastoin te lupaatte lisää vallan keskittämistä, lisää verotusta, lisää kompetenssia ja puhutte täysin ristiriitaisesti keskenään. Te puhutte hyvin vanhanmallisesti, mutta ette itse huomaa sitä. Esitin kysymyksiä viime viikollakin teille, mutta ette vastanneet kahteen ollenkaan ja kolmanteen kysymykseen, niin sitten erittäin epätyyttävästi. ID-ryhmä ei tällaista sosialistista politiikkaanne tule tukemaan. Ja näin ollen tulemme äänestämään teitä vastaan. Grazie. Presidente. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenjohtaja Fitto, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti sitä, mitä rouva von der Leyen sanoi, ja on todettava, että hänen tämänpäiväisessä puheenvuorossaan äh, kannat ovat aika paljon muuttuneet viime viikolla kuultuihin äh, verrattuna.